käydä. Toivottavasti parlamentti huomisessa äänestyksessä antaa yhtä selkeän viestin tästä asiasta kuin tämänpäiväisessä keskustelussa. Kiitoksia lämpimästi. Kiitoksia. Nyt päätämme keskustelun tästä asiasta ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava esitys listan kohtaa on Kramerin mietintö, joka koskee teollisuuden päästöjä. Yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen. Nyt komissio vaihtaakin siellä Potocnikin. Ja näin. Voimme aloittaa tämän keskustelun. Ensin esittelijä Kramer saa neljä minuuttia ja sitten vielä kaksi minuuttia keskustelun päätteeksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Huono ajankohta tälle keskustelulle. Olisin mielelläni nähnyt, että Hollannin joukkue voittaa me emme nyt saa katsoa enää, joten nyt ehkä tämä on huono merkki ja ehkä se ei sitten voita. Mutta nyt tähän aiheeseen komission jäsen, niin annoitte oikean merkin tässä, niin komissioon. herra komissaari, huomenna me päätämme lainsäädäntöpaketista, josta olemme keskustelleet jo yli kaksi vuotta. Tässä oli Eurooppa-vaalit välissä ja myöskin uusi EU-sopimus astui voimaan ja tämä johti siihen, että meidän täytyy sopeuttaa muutama asia, mutta uskon, että jos nyt tässä teemme johtopäätöksen keskusteluista, niin tulen siihen johtopäätökseen, että me nyt äänestämme kompromissista. Ja se on kyllä sen arvoinen, että sille sanoo kyllä, vaikka joissakin tapauksissa ei ehkä niin mielellään kuitenkaan. Haluan ottaa pari asiaa esille. Yksi asia on ympäristövaatimukset teollisuuslaitoksille. Kysehän on siitä, että meillä on tai saamme Eurooppaan parempaa tekniikkaa Mielestäni meidän pitäisi tällainen poikkeus, tai olemme saaneet tällaisen poikkeuskohdan tähän. Ja se antaa myöskin nyt sitten komissiolle työkalut käteen seuraaville vuosille. Pitää huolta siitä, että nämä kaikki teollisuuslaitokset, joita tämä koskettaa Euroopassa, käyttävät parasta mahdollista tekniikkaa paremmin kuin nykyään. Minä olen kuullut hyvin monia argumentteja keskustelussa, haluan ottaa yhden esille. Minä en sitä ymmärrä ollenkaan. Sanottiin usein, että parhaiden teknologioiden käyttö on liian kallista ja myöskin kilpailukyky on kriisissä. Minä tulen siis Itä-Saksasta, entisestä DDRstä DDRn taloudellinen romahdus myöskin liittyi siihen, että, että ei oltu investoitu uusiin teknologioihin aikaisemmin. Kaikki teollisuuslaitokset varmastikin, kun ajatellaan niiden olemassaoloa, joutuvat investoimaan tekniikoihin, koska muuten kilpailukyky kärsii. Ja totta kai tähän liittyy myöskin sitten pääst, liittyvät myöskin päästöt. Meillä on nyt mahdollisuus saattaa lainsäädäntöä voimaan, että tilanne muuttuu paremmaksi. Nyt no, on tämän direktiivin toinen osa ja kyse on siis näistä polttolaitoksista. Me tehtiin näin jo, te, teimme näin jo viime direktiivissä. Me puhumme poikkeuksista vuoteen 2020-2023 mennessä liittyen näihin polttolaitoksiin, jotka, joiden ei tarvitse ilman saaste raja-arvoja saavuttaa. Tämä on nyt hiukan neuvoston suuntaan, mutta myöskin kaikkien suuntaan, että meidän täytyy pohtia tarkkaan, miten järkevää tämä oikeastaan on. Että säännöllisesti pidämme huolta tällaisista ympäristöuudistuksista, pidämme niitä hyviä, mutta sitten kun kyse on täytäntöönpanosta, lainsäädännöstä, niin Euroopassa sitten tilanne muuttuu hyvin hankalaksi, koska jäsenvaltioille sitten yhtäkkiä käy selväksi se, että mitä se maksaa, kuka joutuu maksamaan laskun ja sitten myöskin rangaistaan niitä, jotka ovat tehneet jo jotakin, koska joitakin jäsenvaltioita jo on, jotka täyttävät nämä määräykset ja jotka sitten loppujen lopuksi jätetään ulos sateeseen. Sanon tämän vielä kerran, että sekä teollisuuslaitoksissa ja polttolaitoksissa, jotka ovat hiilivoimaloita. Emme puhu tässä mistään science fictionista, emme puhu asioista, joita ei ole olemassa, vaan kyse on siis parhaista olemassa olevista tekniikoista. Siitä, mitä markkinoilla on tarjolla. Ne voidaan ottaa näihin laitoksiin, ne voidaan rakentaa niiden sisään. Ja nyt sitten me päätämme lainsäädäntöpaketista, joka nyt verrattuna siihen, mikä jo on jo voimassa, on mielestäni parempi. Ja tästä syystä myöskin puolan sitä, että me hyväksyisimme sen ja haluan myöskin kiittää kaikkia kollegoja, jotka viimeisen kahden vuoden aikana olivat mukana. Kiitän tuesta ja siitä, että melkein kaikki tärkeimmät ryhmät ovat myöskin allekirjoittaneet tämän kompromissin. Kiitoksia. Olisi vielä paljon, jos tämä olisi otettu käsittelyyn huomisiltana tämä mietintö, ainakin minulle ja teille. No, mutta seuraavaksi sitten Potocnik komission nimissä ottaa osa keskusteluun. Mr. Chairman, honorable members of... Hyvä puhemies, kunnianarvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä ja hyvää iltaa kaikille. Koska itsekin olen urheilumies, niin voin olla kanssanne samaa mieltä, mutta tällä hetkellä äh, Hollanti johtaa, jos tämä nyt jonkinlainen lohtu voi olla. Mutta tämä ehdotus, josta me tänään keskustelemme, äh, se on kyllä kuulemisen arvoinen asia. Me olemme sopimuksen kynnyksellä näiden teollispäästöjen suhteen ja se tulee vähentämään teollispäästöjä ja nimenomaan sovussa kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden kanssa. Samaan aikaan se tarjoaa mahdollisuuksia innovaatiolle, se tulee vahvistamaan kestävää tuotantoa hyvin tärkeillä teollisuuden sektoreillamme. Me emme olisi päässeet tähän ilman Euroopan parlamentin kovaa työtä tässä tärkeässä asiassa. Eli haluaisin onnitella ja kiittää esittelijä Holger Krameria, kuten myöskin ympäristövaliokuntaa siitä erinomaista työstä, jota ne ovat tehneet saadakseen aikaan tämän teollisispäästöehdotuksen. Tämä on tärkeä askel eteenpäin teollispäästöjen hallinnoimisessa Euroopassa. Tällä hetkellä me olemme tilanteessa, jossa teolliset päästöt muodostavat yli 80 prosenttia näistä mm, ilmastopäästöistä. Ja me olemme myöskin tilanteessa, jossa täytäntöönpano paikallisella tasolla näiden parhaiden käytäntöjen suhteen on hyvin vaihteleva. Ja tästä syystä on aivan selvää, että tämä tämänhetkinen tila on riittämätön, ei ainoastaan ympäristön suojelemisen kannalta, vaan myöskin kilpailuvääristymisen kannalta kahden lainsäädännön ulottuvuuden vahvistaminen, eli se, että hyviä käytäntöjä otetaan käyttöön ja että tarkistetaan näitä päästöjen raja-arvoja. Nämä ovat täysin välttämättömiä toimia ja olen iloinen, että parlamentti on tästä samaa mieltä. Toiminta tässä tulee varmistamaan sen, että teolliset laitokset kautta Euroopan unionin niiden ympäristöstandardit ovat korkealla tasolla ja suojelevat kansalaisten terveyttä. Se tarjoaa meille myöskin mahdollisuuden saada aikaan innovaatiota. Euroopan parlamentin työ, kuten jo tässä sanoinkin, se on ollut avainasemassa sopimukseen pääsemisessä, sellaisessa sopimuksessa, jossa pidetään ympäristö mielessä, siinä mielessä kun komission ehdotuksessa siitä puhutaan. Ja jossakin vaiheessahan tämä vaikutti aika mahdottomalta saavuttaa. Parlamentti voi nyt osoittaa sitoumustaan näiden teollispäästöjen leikkaamiseen viemällä tätä asiaa eteenpäin. Komissio voi hyväksyä tämän kompromissipaketin ja se todellakin on kompromissipaketti ja tähän me suostumme, jotta me pääs, saamme tämän asian vietyä läpi toisessa käsittelyssä ja suosittelisin parlamentille, että se omaksuu samanlaisen kannan. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Nyt ryhmien nimissä puhuvat parlamentin jäsenet. Ensin Gardini Euroopan kansanpuolueesta. Kaksi minuuttia hänelle. Kiitos puhemies. Aluksi halusin erityisen lämpimästi onnitella esittelijämme Krameria, koska kaikki tiedämme, että saamme aikaan todella sellaisen tuloksen, jota emme osanneet odottaa. Tätä pidettiin sellaisena riskialttiina asiakirjana, josta luulimme, että olisimme joutuneet sovitteluun. Komission jäsenenkin sanat osoittavat, että tämä oli pitkäaikaista, hyvin monimutkaista työtä. Tässä voimme muistaa vuoden 1997 direktiiviä. Tämä on jo direktiivin viides täy, kaikkein tärkein teollisuuspäästöjä koskeva muutos. Lainsäädäntöön kuuluu vielä monia porsanreikiä. direktiivi on ollut vaikea toteuttaa ja yhdeksää jäsenvaltiota vastaan on aloitettu rikkomusmenettely. Ja direktiivin soveltamisala on ollut joskus jopa liian laaja. Ja tämä toi mukanaan paljon vaikeuksia. Tähän tarvittiin todella kaikkia toimielimiä, kaikkia poliittisia ryhmiä, kaikkia kansallisia valtuuskuntia. Ja meidän täytyy tehdä todella vaikeita päätöksiä. Ja haluaisinkin nyt sanoa, että olen vakuuttunut siitä, että saimme aikaan mahdollisimman hyvän tuloksen, jossa suojellaan ympäristöä, kilpailua, teollisuuspolitiikkaa ja työllisyyspolitiikkaa Euroopassa. Toisaalta meillä on nyt todella sellainen direktiivi, joka asettaa yhteisiä velvoitteita kaikille jäsenvaltioille, mutta myös sellainen, joka sallii tarvittavaa joustavuutta. Toivon todella, että tämä tarkistuksen muutokset näkyvät heti niin, että se vähentää hallintotaakkaa ja ympäristörasitetta ja parantaa teollisuuden tilaa. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Ulf Skog, kolme minuuttia. Eh, herr talman, jag vill börja med att eh, tacka... Hyvä puhemies. Ensinnäkin minä haluaisin eh, kiittää Holger Krameria erittäin paljon tästä työstä ja kaikki, kaikkia niitä, jotka ovat tehneet ehdotuksia tähän, koska työ tämän direktiivin parissa on ollut äärimmäisen tärkeää Tämä direktiivi käsittää 50 000 teollisuuslaitosta. Se tarkoittaa hyvin monia työpaikkoja, mutta samanaikaisesti myöskin päästöjä, jotka vaikuttavat terveyteemme. Tämä ehdotus ei missään tapauksessa ole täydellinen, mutta se kuitenkin on selkeä edistysaskel siihen suuntaan, mihin me haluamme tässä liikkua. Tärkein ongelma, joka tässä on jäänyt jäljelle, on oikeastaan se, että meillä on liian paljon poikkeusmääräyksiä ja sääntelyjä huolimatta siitä tosiasiasta, että rikkipäästöjä siis edelleenkin on. Ja tämä liittyy myöskin siihen, että meillä oli tässä enemmistö ja myöskin neuvostossa näin oli. Olen erittäin iloinen, että äänestys toimitetaan huomenna tästä asiasta. Me tarvitsemme tiukempia poikkeussääntöjä niille poikkeuksille, joita nyt todellakin hyväksytään. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, jotta tässä myöskin on täysi selvyys ja voidaan myöskin varmistaa, että tällaisia poikkeussääntöjä ei enää voida väärinkäyttää. No sitten myöskin vertailuasiakirjojen tilanne. Ne ovat erittäin tärkeitä, koska teollisuus voi nämä tarvittavat sopeuttamistoimet tehdä. Sitten tietysti täytyy myöskin olla sellaiset edellytykset, jotta voidaan varmistaa, että ne teollisuuslaitokset, jotka aiheuttavat kaikkein eniten päästöjä, että EU auttaa niitä, mutta samanaikaisesti täytyy myöskin varmistaa, että täytäntöönpano toimii paremmin, jotta tässä ei tule mitään epäsuoria kilpailuetuja sellaisille, jotka eivät päästöjen rajoita. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että työpaikat varmistuvat täytyy pitää huoli siitä, että näin on myöskin muissa maissa. Täytyy myöskin tiedottaa että juuri näille teollisuuslaitoksille, jotta tilanne ei ole samanlainen kuin aikaisemmiksi Itä-Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaaliryhmän nimissä puheenvuoron saa herra Davis puolitoista minuuttia. Holger Kramer ja minä emme aina ole samaa mieltä ympäristölainsäädännöstä ja siitä mitasta, jossa sillä tulisi soveltaa, mutta tässä kyseenomaisessa asiassa olemme aika lähellä toisiamme, huolimatta siitä, että osa näistä argumenteista ovat olleet kansallismielisiä. Hän on argumentoinut, että Saksa olisi soveltanut tätä lakia tehokkaammin kuin mikä tahansa muu jäsenvaltio omani mukaan lukien. Tämä asettaa Saksan kilpailullisesti epäedulliseen asemaan verrattuna muihin. Ja tämä on argumentti, jota voidaan soveltaa moneen muuhunkin ympäristölainsäädännön osioon. Pelikentän tulisi olla tasainen. Tätä lainsäädäntöä tulisi tasavertaisesti ja tehokkaasti soveltaa kautta Euroopan unionin, jos me haluamme suojella ympäristöä ja haluamme sellaisen tilanteen, jossa jollakin maalla ei ole kilpailuetua. Tämä täytyy tehdä mahdolliseksi. No nyt kysymyksenä on se, että tässä on kysymys uudelleen laadinnasta. Me olemme todenneet, että ensimmäistä tointa jäsenvaltiot eivät toteuttaneet ja ne päästettiin kuin koirat veräjästä. Oma maani ei ole tehnyt sitä, minkä Saksa teki. Eli esitän komissiolle kysymyksen. Sanokaa suoraan, mitä tässä uudessa laissa on sellaista, joka varmistaa sen, että jäsenvaltiot todellakin tekevät sen, mitä niiden pitäisi tehdä? Kiitoksia herra Davis. Vihreiden nimissä kolmen minuutin puheenvuoronsa herra Eichhout. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin puhua tässä hiukan lyhyemmin, koska Alankomaat edelleenkin pelaa Uruguaita vastaan. Kolme yksi on tilanne tällä hetkellä. No ehkä me pääsemme finaaliin loppuotteluun. Mutta puhun nyt lyhyesti, koska haluan nähdä vielä pelin lopun. No, lyhyesti tästä direktiivistä. Tämä on erittäin tärkeä direktiivi, kun ajatellaan ilmanlaatua se on tärkeä kaikille Euroopan kansalaisille. Ja tässä mielessä olen kyllä todellakin pettynyt tämänhetkisestä tilanteesta. Olen iloinen siitä, että kollega Davis nyt kritisoi tässä omaa aluettaan, koska tämä, tai omaa hallitustaan, koska kyse on hallitu, hallituksesta, joka todellakin toimii näiden asioiden vastaisesti. Joten tällä hetkellä Englannissa Esimerkiksi on kolme keskusta, jotka aiheuttavat enemmän päästöjä tai päästöjä ilmaan kuin esimerkiksi alankomaiset laitokset, joten tämä on todellakin rajat ylittävä ongelma. Alankomaat ja myöskin Saksa ovat erittäin tiukasti pitäneet kiinni näistä määräyksistä ja muut maat, esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, eivät ole vuosiin tehneet yhtään mitään. Joten mm, todellakin tämän lainsäädännön täytyy nyt olla tiukempaa, se on todellakin tarpeen ja on myöskin ikävää, että neuvostossa yhdistynyt kuningaskunta on vastustanut näitä parannuksia. Tästä huolimatta kuitenkin puolan sitä, että tilannetta täytyy parantaa, koska tässä voi aivan selvästi nähdä eh, parannusta, mutta hiililaitokset eh, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Italiassa joutuvat sitten pitämään kiinni näistä hyvin tiukoista normeista, jotta kansalaisten terveys voidaan suojella kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Tästähän todellakin on kyse. Me vihreinä puollamme tätä lainsäädäntöä, me eh, tulemme sitä tukemaan, mutta mm, myöskin hiukan sykemielin, koska kuulemme usein monilta, että tarvitsemme samat pelisäännöt kaikille, mutta sitten kun kyse todellakin on täytäntöpanosta, jotta ilmanlaatu voidaan taata, niin sitten monet jäsenvaltiot astuvat askeleen taaksepäin ja jäävät jälkeen. Tämä on hyvin valitettavaa. Kaikkien jäsenvaltioiden tulee tässä toimia samalla tavoin. Me tarvitsemme samat pelisäännöt kaikille, koska me tarvitsemme puhdasta ilmaa. Tästä syystä meidän täytyy äänestää tämän puolesta. Minä uskon, että edistystä kuitenkin on tapahtunut ja ilmeisesti jalkapalloottelukin on nyt päättynyt ja Hollanti on loppuottelussa. Kiitos. Seuraavaksi Callanan puolitoista minuuttia ECR-ryhmästä. Thank you, um, Mr. Kiitos puhemies. Toivottavasti Eckhotin pettymys pettymyslainsäädäntöön, josta me keskustelimme. Toivottavasti sitä nyt sitten lieventää tämä Hollannin voitto. Ehkä siinä käytettiin parhaita käytössä olevia jalkapallotekniikoita tämän illan pelissä. Valitettavasti Englanti ei ollut pelissä mukana. No niin, nyt jos mennään keskustelun aiheeseen. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kunnioittaa sitä työtä, jota Holger Kramer on tehnyt. Tämä oli hyvin pitkä, monimutkainen lainsäädännön Palanen ja hän teki aitoa yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa ja keskustelusta ovat heijastuneet kaikki nämä keskustelun sävyt ja olemme nyt päässeet hyväksyttävään kompromissiin. Kukaan ei saanut kaikkea mitä halusi. Tämä on tällainen hieman sekava Äh, sillisalaatti, niin kukaan ei ole täysin tyytyväinen tai tyytymätön. Jotkut ovat tyytymättömiä täälläkin äh, salissa, kuten esimerkiksi herra Ekhut, mutta loppujen lopuksi kuitenkin kokonaistulos on hyvä kompromississa saavutetaan oikea tasapaino ympäristön suojelun ja sen välillä, että otetaan huomioon minun ja jäsenvaltioiden huolenaiheet siitä, että hiililaitosten sulkeminen olisi huono asia ympäristön kannalta, koska millä se energia sitten korvattaisiin Meillähän on pitkän aikavälinkin ilmastolainsäädäntöä, johon liittyy tavoitteita ja jos liian aikaisin laitoksia suljettaisiin, niin niitä ei saavutettaisi. Ja loppujen lopuksi sitten nämä parannukset tulevat aina jonkun maksettavaksi, loppujen lopuksi kuluttajan maksettavaksi ja nyt meillä on lama päällä, eli meidän täytyy nyt löytää se oikea tasapaino näiden kustannusrikkaiden parannusten ja ympäristönsuojelmisen välillä. Kiitoksia. Seuraavaksi Ferreira GUE-ryhmästä kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä, arvoisat kollegat. Uusi direktiivi luo vaativammat lainsäädäntöpuitteet teollisuuspäästöille. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, jotta ympäristöä voidaan suojella entistä paremmin ja samoin kansanterveyttä. terveyttä erityisesti sellaisten ihmisten, jotka elävät ja työskentelevät teollisuuslaitosten lähellä tai lähiympäristössä. Meidän täytyy päästä siihen, että suuret teollisuuslaitokset noudattavat tiettyjä niille asetettuja päästötavoitteita. Tämä on tärkeää asia, koska suurilla laitoksilla on suurin ympäristövaikutus. Heidän, niiden tulisi käyttää parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, erityisesti rikki- ja tyyppidioksidipäästöissä. Näin on. Me tarvitsemme tehokasta ja oi, sosiaalisesti oikeanlaista lainsäädäntöä, ei mitään merkantilismia. Toisessa käsittelyssä vastustamme lykkäystä rikki- ja typpioksidipäästöille. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös muut kasvihuone kaasupäästöt. Kun haluamme laskea päästötasoja, niin meidän täytyy muistaa, että jäsenvaltioiden välillä on suuria vaihteluita, erilaista tuotantoa, erilaisia toimintatapoja ja näin myös sopeutuminen uusiin teknologioihin on erilaista. Eli meidän täytyy todella ottaa huomioon nämä eri tilanteet. Siirtymäkauden kansallisilla suunnitelmilla saadaan tarvittavaa joustavuutta, jotta voidaan todella ottaa käyttöön parhaat mahdolliset teknologiat. Jäsenvaltioiden täytyy pystyä äh, saada, niiden täytyy saada hyväksyä entistä voimakkaampia ja tiukempia päästörajoituksia kuin mitä direktiivissä sanotaan. Ja tähän pakettiin täytyy kuulua myös yhteisön toimia, joiden kautta tuetaan uudenlaisia tuotantomalleja tai tapoja. Toistan vielä siis, että tarvitsemme parhaita mahdollisia tekniikoita ja ne täytyy saada käyttöön. Kiitos. Vielä lopuksi EFD-ryhmästä herra Rossi, puolitoista minuuttia. Kiitoksia kollegat, puhemies. Tämä asia on koko lainsäädäntökauden yksi tärkeimmistä hankkeista. Se vaikuttaa laajasti taloudellisesti. Lega Nordin valtuuskunta vastusti valiokunnassa tätä ehdotusta, koska se olisi johtanut alkuperäisessä muodossaan monien tuotantolaitosten sulkemiseen. Neuvoston ja kolmikantaneuvotteluiden jälkeen tätä tekstiä muutettiin huomattavasti parempaan suuntaan mielestämme. Nyt meillä on sellainen teksti, jossa teollisuus ottaa huomioon ympäristökysymykset, mutta jossa ei kuitenkaan aiheuta liian suurta taloudellista taakkaa Euroopan teollisuudelle, varsinkaan nykykriisissä. Ympäristön suojelu ei merkitse sitä, että meidän pitää sulkea tuotantolaitoksia, koska ne siirtyisivät ainoastaan muihin maihin, joissa ei ole mitään lainsäädäntöä tältä osin. Kiina on juuri ilmaissut että se ei halua millään tavalla panostaa uusiutuviin energialähteisiin, vaan se on sanonut päinvastoin, että se tulee lisäämään energian käyttöään vuoteen 2020 ja jatkaa edelleen hiilen ja öljyn käyttöä. Ja jos me toimimme väärin, menetämme työpaikkoja ja taloutemme kärsii entisestään. Kiitoksia. Seuraavaksi omissa nimissään puhuvat jäsenet. Ensin Skilakakis, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies, hyvät kollegat. Tämä kompromissi, joka on saatu aikaiseksi ja josta äänestämme huomenna, se luo puitteet teollis, teollispäästöille Euroopassa tuleville vuosikymmenille. Se on lainsäädännöllinen onnistuminen, koska kun otetaan huomioon taloudelliset vaikeudet tällä hetkellä, mutta myöskin ympäristölliset haasteet, se tarjoaa realistisen, tasapainoisen ja loogisen vastauksen. Tässä on kysymys myöskin näistä kansallisista määräaikaisista suunnitelmista, jotka liittyvät suuriin polttolaitoksiin. Omassa maassani eh, ensin oli kysymys eh, soveltamisesta eh, niihin laitoksiin, joista oli suurta vaaraa ja tässä asettiin vaaranalaiseksi tuhannet työpaikat, mutta loppujen lopuksi sitten me saimme satojen tuhansien sijoitukset, joita sovellettiin vanhoihin teollislaitoksiin. Me, tästä syntyi suuria taloudellisia kustannuksia. Valitettavasti tilanne ei vielä ole kokonaan kunnossa. Me tarvitsemme tilanteen korjaamiseen aikaa. Jos me keskitymme ainoastaan yhteen markkinaosuuteen, niin silloin tässä saatetaan aiheuttaa kustannuksia alueellisella tasolla, emmekä tässä tee mitään hyvää yhtenäismarkkinoillekaan. meidän täytyy saada tässä ympäristölle positiivisia tuloksia aikaan ja meidän täytyy ottaa huomioon jokaisen jäsenvaltion erityisluonteenpiirteet. Jos me tätä tuemme, niin meidän täytyisi olla sitten lopputulokseen kaikkien tyytyväisiä. Gracias, Un minuto y medio tiene para su Kiitoksia. Seuraavaksi Jolainen puolitoista minuuttia. Yeah. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen Potocnik kiitti tätä parlamenttia erityisesti siitä, että me todella pysyimme tiukkoina tässä lainsäädäntötyössä ja että myöskin teimme osamme siihen, että nyt tässä päästään hyvin pitkälle eteenpäin ilman laadun tilanteessa. Haluan myöskin kiittää Holger Krameria loistavasta työstä, mutta myöskin kaikkia muita varjoesittelyitä ja muita, jotka pitivät kiinni tästä ja siitä tavoitteesta, että Euroopan ilmanlaatu piti saada paremmaksi. Me osittain vielä, meillä on huonoja tilanteita, esimerkiksi kun ajatellaan pölyä ja typen oksideja, komission jäsen te puhuitte itsekin tästä, nyt toivomme, että tämän uuden lainsäädännön avulla te myöskin saatte välineet käsinne valvonnan osalta. Toivomme myöskin, että täytäntöön panette tai, tai vedätte läpi tämän täytäntöönpanoasian mahdollisimman nopeasti tämänhetkinen eh, direktiivihän on vuodelta 1996, 14 vuotta vanhaa ja nämä uudet jäsenvaltiot, kuten Puola ja muut, niin kyllä minä ymmärrän niitä, mutta vanhat jäsenvaltiot, eh, no en kyllä ymmärrä niitä. Eh, kaikkina näinä vuosina on tehty hyvin vähän ja argumentit, joita täällä nyt on kuultu, työpaikat, kustannukset, no joo, kyllä totta kai on aina huono asia, jos odottaa liian pitkään, koska sitten kaikki tapahtuu yhtä aikaa. Jos työn hoitaa ajoissa, niin sitten myöskin voi tehdä innovaatioita ja tuotantolaitoksista voidaan pitää kiinni. No nämä suurpolttolaitokset ovat tässä kyllä syypäitä. Ne usein pääsevät pälkähästä, vaikka pieniä sakotetaan, ja näinhän usein elämässä on. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Tosinovski. Určitě je velmi důležité tlačit na snižování. Kiitos. On välttämätöntä painostaa, jotta teollisuuden vaaralliset päästöt saadaan kuriin. Meidän ei tulisi lähteä tässä puhtaasti hallinnolliselle tielle, koska silloin saattaisi käydä niin, että talouden takia tai erilaisten ratkaisujen takia päädymme täysin päinvastaiseen tilanteeseen kuin mihin pyrimme. Saatetaan joutua sulkemaan yrityksiä, syntyy kustannuksia ja seuraamukset ovat paljon huonompia kuin jos hakisimme optimaalista ratkaisuja. Me emme voi painostaa tässä yksin omaan yrityksiä jotta näitä parhaita käytänteitä otettaisiin käyttöön. Meidän täytyisi löytää parhaat mahdolliset ratkaisut näihin päästöihin. Puhun tässä henkilönä, joka on ollut 16 vuoden ajan pormestarina kaupungissa, joka on teollisuuden näkökulmasta tarkasteltuna hyvin hankalassa asemassa ja jossa jouduttiin usein tekemään vaikeita päätöksiä.

Kiitoksia, Rauha Pietikäinen. Nyt puolitoista minuuttia, Pavel Pok. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Rád bych... Kiitos, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Aivan ensimmäiseksi haluaisin osoittaa ihailuani herra Kramerille tästä hienosta asiantuntija- ja neuvottelutyöstä koska se, että on saavutettu näin tasapainoinen kompromissi, niin tämä on melkeinpä yliinhimillistä. Tarkoituksena on nyt vihdoin viimein harmonisoida nämä menettelytavat Euroopan unionissa ja purkaa hallinnollisia taakkoja Luonnollisestikin minun maassani on tiettyjä kansalaisaloitteita, jotka osoittavat sitä, että tähän neuvottelutulokseen ei olla täysin tyytyväisiä, mutta ymmärrän, että vaikkakaan parlamentti ei kaikkia vaatimuksiaan saanut läpi, niin kuitenkin nyt on saavutettu vahva kompromissi, joka tulee parantamaan ympäristön tilaa, eikä ainoastaan Euroopassa määräaikaiset kansalliset suunnitelmat poikkeuksineen, no, ne täydentävät tätä modernisointiprosessia ja ne tuovat myöskin hiilitaloudelle mahdollisuuden soveltua järkevissä aikarajoissa. Sitten on myöskin Euroopan unionin komissio tulee tarkastamaan näitä päästöjen raja-arvoja ja täten me tulemme saamaan jonkinlaisen eurooppalaisen mittapuun näihin asioihin. On puhuttu näistä sallituista aineista ja on jo saavutettu tiettyä joustavuutta. Eli kansalliset viranomaiset vastaisuudessa, niiden täytyy ottaa vastuuta näissä asioissa Tämä uudenlaisinta on pohja, mutta todellinen menestys sitten on riippuvainen jäsenvaltioissa tapahtuvasta toteutuksesta. Sonic. Kiitos. Seuraavaksi Sonic, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Päästötaseen tiukentamissäännöt ja ympäristön parempi suojelu ovat tämän direktiivin tärkeimpiä tavoitteita. Tähän sulatettiin tavallaan yhteen kahdeksan direktiiviä. Tämä oli äärimmäisen tärkeä, jotta voitaisiin parantaa ilmanlaatua, maaperän laatua, luonnonsuojelua ja vähentää suurlaitosten päästöjä. Tämä kattaa siis hyvin monet laitokset jäsenvaltiot ovat asian suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa ja näin tulee olemaan niin kauan kuin meillä ei ole yhtenäistetty, yhdennettyä energiadirektiiviä. Puolassa 95 prosenttia energiasta tulee hiilestä. Ja tällä direktiivillä voidaan puuttua sekä Puolan että muiden maiden tilanteeseen. Meidän tulisi toimia niin, että jäsenvaltiot pääsisivät tavoitteisiin siirtymäkauden kansallisten suunnitelmiensa kautta niin, että päästöjä voitaisiin vähentää asteittain. Tässä on myös toinen tärkeä elementti, eli poikkeukset. Kansalliset luonteispiirteet ja maatalo- maantieteelliset ja taloudelliset erityispiirteet, nekin tulee ottaa huomioon. Ja meidän täytyy asettaa sellaiset ympäristötavoitteet, joihin kaikki jäsenvaltiot voivat päästä. Mm, neuvosto on tehnyt tältä osin monia ehdotuksia koska monet hiileen perustuvat taloudet ja jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa näitä tavoitteita. Ne ovat kunnianhimoisia, mutta niiden täytyy olla myös realistisia. Kiitos. Kiitoksia Sonic. Seuraavaksi Girek minuutti. Envi odrzuciła rozsądne mechanizmy dostosowawcze. Przyjęcie raportu pana Ympäristövaliokunta ei ole käy, tai hyväksynyt näitä sopeuttamismekanismeja. Jos nyt hyväksymme tämän Kramerin mietinnön, yritykset joutuvat hyvin hankalaan tilanteeseen. Puolassa, jos nyt tämä sääntely hyväksytään, niin vuodesta 2018 lähtien monet teollisuuslaitokset joutuvat vähentämään tuotantoaan – Tämä on erittäin suuri ongelma. Esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä Puolan laitosten täytyy vähentää tuotantoa 50 prosentilla, joten tämä pitäisi eh, lykätä takaisin, koska tämä vaikuttaa siihen, että kilpailu eh, tässä vääristyy. Gracias, Kiitos. Seuraavaksi Suli, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puhemies. Tämä sopimus, joka on saavutettu liittyen teollispäästöihin, se on enemmän kuin hyväksyttävä ja olen iloinen tästä saavutetusta kompromissista. Tämä loppupaketti, se, siinä mainitaan monia sellaisia asioita, joita kollegoni kanssa puolustin ympäristövaliokunnassa ja jonka tarkoituksena saada aikaan realistinen, mutta kunnianhimoinen lainsäädäntö. Ensinnäkin se, että pidetään kiinni joustavuudesta viranomaisten ja yritysten kohdalla, mitä tulee lupa-asioihin. Toiseksi tämä kiistanalainen asia, joka nyt sitten rajataan äh, vain tietyille sektoreille. On myöskin tärkeää painottaa sitä, että tämä saavutettu sovel- sopimus äh, johtaa siihen, että tämä on helpompi yhteensovittaa ETS-lainsäädäntön kanssa äh, myöskin kiintiömarkkina näille NOx-päästöille ja rikkipäästöille, sekin on saavutettu. Muutama varaus minulla kyllä on. Tämä direktiivi, yksi, direktiivi itse edelleen odottaa ja tätä problematiikkaa sitä tullaan käsittelemään vain niissä lainsäädännössä, joissa on jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Huomenna me äänestämme tästä valtaisesta työstä, jota on tehty kompromissin saavuttamiseksi, jotta vältettäisiin se, että tämä lähetettäisiin sovitteluun. Haluaisin muistuttaa, että tämä teksti on täysin välttämätön teollisuuden, mutta myöskin eurooppalaisen ympäristöpolitiikan kannalta. Muchas gracias, Kiitoksia, Suli. Nyt Tsikau, minuutti. Muchas gracias, señor Presidente. Directiva privind emisiile industriale vizează reducerea emisiilor poluante. Kiitoksia. Tämän tarkoituksena on vähentää teollisuuden päästöjä EU:ssa on 50 000 tällaista laitosta, jotka edustavat eri teollisuuden aloja. Kuitenkin tässä täytyy ottaa hyväksyntämenettely käyttöön ja, ja myöskin parhaat tekniikat on hyväksyttävä yritysten, joihin tämä vaikuttaa. Pitäisi esittää investointisuunnitelma laitosten uudistamiseksi, jotta päästöjä saadaan vähentää. Mielestäni direktiivin sen pitäisi antaa riittävästi joustavuutta, jotta Euroopan teollisuus voidaan uudistaa, nykyaikaistaa, että voidaan pitää kiinni myöskin teollisuustuotannosta ja omasta äänestä, mutta samanaikaisesti myöskin päästöjä pitäisi vähentää. Komission pitäisi kuulla parlamenttia ja jäsenvaltioita hyvin aikaisessa vaiheessa, kun puhutaan parhaista tekniikoista ja päästöjen raja-arvoista, eikä sitten kun ne on jo hyväksytty. Kiitos. Kiitoksia. Nyt tämän kierroksen viimeinen puhuja, Marcin Kiewicz, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Halusin keskittää kahteen kysymykseen. Ensin vastaan nopeasti. Hollanti voitti 3-2. Vastaan tässä kollegalle. Sitten toinen kysymys. Ajattelen nyt niitä jäsenvaltioita, jotka käyttävät paljon hiiltä. Puola toteuttaa eurooppalaista strategiaa ja siksi hyväksyimme tämän saavutetun kompromissin, joka siis saatiin aikaan teollisuuspäästöistä kolmikanta neuvotteluissa. Puolassa energiasta 95 prosenttia tuotetaan hiilellä, joten olemme hyvin riippuvaisia hiilestä. Ja siksi siirtymäkaudet ovat esimerkiksi nestekaasulaitoksille ja noksirikkipäästöille ovat hyvin tärkeitä. Ei ole järkeä sulkea laitoksia ennenaikaisesti, koska koska näin menettäisimme myös suuren osan energian tuotannostamme ja lämmöntuotannostamme, jota kotitalouksille tuotetaan. Tarvitsemme siis siirtymäkauden vuoteen 2023, jotta tuotantolaitokset voidaan korvata uudella te- tehokkaammalla teknologialla. Investoinneilla saadaan Puolaan myös moninaista energiaa ja käyttöön eri energian lähteitä ja näin pääsemme 95 prosentista 60 prosenttiin hiilen käytössä. Puolan täytyy tehdä suuria ponnistuksia, jotta se vuoteen 2020 saisi käyttöön 20 prosenttia uusiutuvia energialähteitä ja että se voisi vähentää 20 prosentilla myös hiilidioksidipäästöjä. Kiitos. Kiitos. Nyt neljä puheenvuoropyyntöä on tullut menettelyyn ilman puhujalistaa. Roitova saa ensimmäisen minuutin. Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčena, že kompromis vyjednaný mezi radou Kiitos, herra puhemies. Olen vakuuttunut siitä, että tämä kompromissi, joka neuvoston ja parlamentin välille löytyi, se on järkevä tulos tähän IPPC-asiaan. Tässä on kysymys poliittisesta sopimuksesta, joka saatiin aikaan Tsekin puheenjohtajakaudella ja joka liittyy poikkeuksiin ja tämän modernisointiin menee tietty aika. Eikä tämä kriisin aikoina ole lainkaan helppoa. Lääkärinä olisin sitä mieltä, että näitä aineita vähennettäisiin nopeammin, mutta tämä ei ole kuitenkaan realistista. Me olemme Tsekissä jo saaneet aikaiseksi teollisuuden kanssa su- suunnitelman ja meillä on jo uusia tavoitteita ja nämä tavoitteet tullaan täyttämään kymmenen vuoden sisään. Jos nyt hyväksyttäisiin muita säännöksiä, niin silloin todennäköisesti tämä uudelleen laadinta siinä ei enää onnistuttaisi. Gracias. Kiitos. Seuraavaksi herra Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán komisár, cení kolegov. Kiitoksia. Arvoisa puhemies ja komission jäsen, minä tuen niitä ponnisteluja, joita herra Kramer on tässä tehnyt, jonka tarkoituksena on saavuttaa EUn tavoitteet ympäristön alalla. Kuitenkin ymmärrän jäsenvaltioiden huolenaiheet, koska Euroopan parlamentissa on tarkoitus saada aikaan hyvin tiukat säännöt, ja tämä saattaa aiheuttaa vaikeuksia jäsenvaltioissa. Totta kai talouden kasvun väheneminen voi olla tässä hyväksyttävä hinta, varsinkin hyvin saastuneilla alueilla. Tästä syystä meidän täytyy myöskin painostaa siihen suuntaan, että teollisuuslaitoksia uudistetaan, jotta päästöt vähenevät. Me olemme käyneet teollisuuden edustajien kanssa hyvin rakentavaa keskustelua jotta tämä filosofia otettaisiin myöskin huomioon niiden kehityssuunnitelmissa. Kiitos. La señora Kortinger. Kiitos, Roxy Kortinger. Bürokratieabbau vereinbar byrokratian vähentäminen ja tehokkuuden lisääminen ovat avainsanoja tässä teollisuuspäästöä direktiivin muutoksessa. Me tarvitsemme todella vähemmän byrokratiaa, jotta asiat sujuvat tehokkaammin. Tarvitsemme konkreettisia, kom- kompakteja, vähimmäisnormit määritteleviä direktiivejä ja sellaista lainsäädäntöä, jolla voidaan suojella ympäristöä entistä tehokkaammin. Samoin tarvitsemme valvontaelimen, joka valvoo sitä, että direktiivi todella toteutetaan. olemme voineet vähentää maatalouspäästöjä tehokkaalla teknologialla viime vuosina ja teollisuuden täytyy tulla perässä. Se, vo, sen täytyy noudattaa vähimmäisnormeja niin, että sekin osaltaan voi edesauttaa päästöjen vähentämistä. Kiitoksia. Seuraavaksi Marinesku consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină Kiitos puhemies. Kompromissiteksti on erittäin hyvä, koska sillä poistetaan nämä erot jäsenvaltioiden väliltä, mitä tulee lainsäädännön täytäntöönpanoon. Myöskin tässä on otettu käyttöön käyttöön keinoja niille laitoksille, jotka eivät määräaikaan mennessä voi saavuttaa asetettuja tavoitteita. Me olemme asettaneet nyt minimistandardit, joita kaikkien toimijoiden Euroopan unionissa tulee kunnioittaa. Poikkeukset, niitä voitaisiin myöntää silloin kun on kysymys normaalista raja-arvoista ja näitä näissä on kysymys niistä tapauksista, joissa kustannukset ovat liiallisia, jos niitä verrataan saavutettuun ympäristöhyötyyn. Taloudellinen etu myöskin täytyy ottaa huomioon, ei ainoastaan ympäristön suojelussa. Lopuksi Korhola taitaa haluta puheenvuoron.

Näin pääsimme Catch the Eye-menettelyn loppuun ja annamme puheenvuoron komission jäsen Potosnikille. Hän voi nyt reagoida kaikkeen tähän keskusteluun. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Chris. Kiitos, puhemies. Tässä on puhuttu asioista, joilla me voimme välttää kilpailun vääristymistä ja edistää ympäristön suojelua. Me haluamme ehtoja lupamenettelyihin ja sitten haluamme myöskin keskustella päästöjen raja-arvoista. Joustavuus, sen täytyy olla mahdollista, mutta sille täytyy olla perustelut. Komissio kerää tietoja tästä joustavuuden käytöstä Suurimmat äh, saasteiden lähteet, nämä suuret äh, polttolaitokset, niiden täytyy äh, vuoden 2020 puolen väliin mennessä ottaa nämä parhaat käytänteet käyttöön tai lopettaa toimintansa. Sitten myöskin valvonta, tarkistukset, läpinäkyvyys, nämä kaikki ovat toimia, jotka osoittavat, että tämän paketin myötä me pääsemme näissä asioissa eteenpäin. Komissio on todellakin valmis auttamaan täytäntöönpanoprosessissa, mutta olen jo useaan otteeseen sanonut, että en enkä tule eh, kaihtamaan rankaisumenettelyn käynnistämistä, jos tarve niin vaatii, ja tämän olen jo eh, osoittanut toteen kauteni ensimmäisellä puoliskolla ja tämä tasavertainen pelikenttä on periaate, josta tulisi pitää kiinni. Mitä kilpailuun tulee, tietenkin meidän täytyisi pitää kiinni Euroopan kilpailukyvystä ja tietenkin me haluamme kilpailla Kiinan kanssa, mutta emme Kiinan ilmanlaatustandardien mukaisesti tänä päivänäkin me näemme, että Euroopasta löytyy paljonkin ennenaikaisia kuolemia, jotka todistetusti johtuvat ilmaston huonosta tilasta on täysin oikeutettua sanoa, että meidän tulee antaa teollisuudelle aikaa, jotta nämä muutokset saadaan ujutettua normaaleihin investointisuunnitelmiin. Ja meidän tulisi tarkastella tämän asialistan positiivistakin puolta, koska me saavutamme tässä kilpailuetua. Meidän täytyy tunnustaa myöskin se, että tämä IPPC-uudistus, se ei perustavaa laatua tavalla muuta tätä alkuperäistä vuoden 1996 ehdotusta. Ja tämä perustuu vaikutusarviointiin, joka suoritettiin useammassa jäsenvaltiossa. Meidän täytyy myöskin muistaa se, että parhaan olemassa olevan käytännön käyttöönotto, siihen menee aikaa. Meidän täytyy myöskin olla tietoisia siitä, että meillä on paljon täydentäviä poliitikkoja, joilla me voimme tukea teollisuutta. Meillä on strategiset suunnitelmat, meillä on puiteohjelmia, seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma, meillä on innovaatio-ongelmia, rakennerahoitusta ja niin edelleen. Eli vetäkseni yhteen sen, mitä olen tänään kuullut, parempaa yhte- ympäristöä, pysytään kilpailukykyisenä ja luodaan eurooppalaisia työpaikkoja, leikataan kuluja, tiukempia sääntöjä, me tarvitsemme enemmän joustavuutta ja meidän täytyy löytää tässä oikea tasapaino eri etujen välissä ja välillä ja tätä tämä kompromissi tuo mukanaan. Fakta on se, että me menemme eteenpäin ja oikeaan suuntaan, siihen suuntaan, jossa elämänlaatu paranee, paranee ympäristö on terveellisempi ja kilpailuympäristö on oikeudenmukaisempi. Ja se ehdotus, joka meillä nyt on edessämme, ja jonka erinomaisesti esittelijä laati, niin se on ansainnut teidän tukenne, ainakin sillä on komission tuki takanaan. Con la intervención del ponente, señor Kramer. Kiitos. Nyt vielä lopuksi esittelijä Kramer, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tässä on tapahtunut monia asioita. asioita siinä aikana, kun olemme puhuneet ensinnäkin selvä asia on se, että Euroopasta tulee maailmanmestari jalkapallossa. On hyvä merkki. Ja myöskin Saksaa kehutaan yhdistyneen kuningaskunnan taholta. Kiitoksia Chris Davis. ei näin joka päivä ole käynyt. Ja maailma on kunnossa vielä vihreidenkin kohdalla. Eli onko jalkapallo tärkeämpää kuin ympäristönsuojelu? No, kollega Aikut on poissa, mutta haluan tietysti onnitella kyllä tässä alankomaalaisia ystäviämme. Mutta haluan nyt sanoa kaksi asiaa tähän keskusteluun, jota nyt tässä olen saanut seurata. Minä ymmärrän kyllä kaikki huolenaiheet ja tarpeet, joita itä-eurooppalaisilla ystävilläni on. Itä-saksalaisena minähän olen myöskin tavallaan itä-eurooppalainen ja ymmärrän, että jokaista ympäristöpoliittista askelta, joka viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty Länsi-Euroopassa, voidaan tehdä myöskin nyt välittömästi Itä-Euroopassa. Ympäristönsuojelu korkealla tasolla, niin kyllä se täytyy voi olla toteutettavissa. Se on totta, mutta jos tämän virkkeen nyt ottaa huomioon, niin tässä kyllä puhutaan kompromissista, koska se ottaa huomioon myöskin eri tilanteet eri jäsenvaltioissa. No sitten parhaas, parhaiden, käytän, parhaiden tekniikoiden käyttäminen vaikuttaa kilpailukykyyn Kiinan kautta. No tämä ei ole ainoastaan väärä, vaan myöskin vaarallinen argumentti, koska meidän täytyy todellakin ottaa huomioon se, että teollisuustuotanto on Aasiassa joka tapauksessa halvempaa kuin meillä. Me voimme tähän kilpailuun osallistua ainoastaan silloin, jos annamme kaikille teollisuuden haroille parhaat mahdolliset tekniikat, joka ei tätä tee, niin kyllä menettää kilpailukykyään. Kukaan ei vaadi, ei myöskään tämä laki, että huomenna teollisuuslaitos suljetaan. Kukaan ei vaadi, että tässä pitää hypätä nollasta sataan viikossa, kun ajatellaan jotakin raja-arvoja. Meillä on paljon siirtymä kauden sääntöjä, mutta se, että niitä ei voitaisi käyttää kilpailusyistä, niin se on väärin. Kyse ei ole ainoastaan ympäristöpoliittisesta, vaan myöskin teollisuuspoliittisesta asiasta tässä tämän direktiivin puitteissa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä Kramer erinomaisesta työstä. No, nyt päätämme keskustelun ja huomenna äänestämme aiheesta kello 12. Nyt meillä on viimeinen mietintö tässä yöistunnossa esityslistallamme. Se